Neuvostolta olemme saaneet kaksi kantaa. Ensimmäisessä käsittelyssä kyse on lääketieteellisistä aineista sekä in vitro diagnostiikka-asetuksesta. Kolmen kuukauden määräaika Euroopan parlamentin reaktiolle alkaa huomenna 17.3.2000.